So let's start. I'm very sorry for this. Aloitetaan, olen pahoillani tästä myöhästymisestä. Olen tällaisia käytännön ongelmia. No, mutta nyt me aloitamme esityslista luonnoksen hyväksyminen. Teille on jaettu nämä esityslista, jos ei kukaan sitä vastalauseita tai sitä muutoksia, niin tämä voidaan näin muutettuna hyväksyä. Kokous menee nettiin. Tervetuloa myös teille, jotka netin kautta seuraavat. IMKon uusi uutiskirja on julkaistu viime viikolla. Paperiversot löytyvät salin ulkooven ulkovelta, mutta on mahdollista myös liittyä IMKO, IMKOn ystäviin ja tilata tämä verkossa, tämä uutiskirja. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Jatkamme kohdasta 5. 27. vuosikertomus koskien EU-oikeuden seurantaa. Christian Bussoi saa puheenvuoron. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä on toinen kertomus EU-oikeuden toteutuksesta, jonka parissa teen työtä ja olen tyytyväinen siitä, koska näin voin verrata edistystä, jota on saatu aikaan vuodesta toiseen Tästä olemme keskustelleet silloin, kun hyväksyimme Rovakalienten mietinnön hallinnosta ja osallistumista sisämarkkinoihin tärkeä keskustelu, joka pitäisi ottaa huomioon myös tässä yhteydessä. Kunnollinen EU-oikeuden toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää, että varmistetaan se, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. Jos vertaamme 2008 2009 edistystä jonkin verran ollut, mutta suoraan sanottuna ei mitenkään mainittavaa. Joskus on tällainen déjà vu-tuntemus, mikä on aika suuri pettymys. On joitakin alueita, joilla meidän täytyy ponnistella kovemmin. Palvelut julkista hankinnoista, todistukset ovat joitakin, tutkintotodistukset ovat tällaisia kysymyksiä. Nämä ovat niitä tämänhetkisiä kysymyksiä, jotka tarkoittaa sitä, että jotakin pitää voida tehdä, jotta saadaan aikaan edistystä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että voimme sitten olla optimistissakin, koska hiukan parannusta saatu aikaan. Lainsäädännön myöhäinen siirtyminen on 55 prosentista laskenut 51 prosenttiin menettelytapoihin on mennyt hiukan vähemmän aikaa kuin aikaisemmalla vertailukaudella, mutta siltikin rikkomustapausten määrä on korkealla tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että asioita kyllä voidaan edelleen parantaa. Komission ei pitäisi epäröidä käyttää mahdollisuutta ottaa käyttöön Lissabonin sopimuksen mukaisesti rahoitukset seuraamukset ihan, ihan ensivaiheessa, jos mitään muuta keinoa ei ole saada jäsenvaltioita vakuuttuneiksi, jota alkavat täytäntöönpanna EU-oikeutta vakavissaan. Rikkomushankkeeseen menee vieläkin paljon aikaa, mutta kuitenkin olen tyytyväinen, että uusi pilottihanke on houkutellut enemmän jäsenvaltiota, koska projekti perustuu yhteistyöhön EU-komission ja jäsenvaltioiden kesken. Ja näin voidaan helpottaa parhaista ongelmien selvite, selvittelyä ja vältetään rikkomukset. Jotta vältetään e-, epäasianmukainen toteuttaminen, myös siinä voidaan tekin tehdä. Meidän pitää olla varovaisempia, kun laadimme lainsäädäntöä ja meidän pitää yrittää olla selkeämpiä ja täsmällisempiä. Tämä lisäisi juridista varmuutta ja auttaisi viranomaisia paremmin ymmärtämään EU-oikeutta. Tällaiset vertailutaulukot voivat olla suureksi helpoksi, koska näissä on aikaan suurempaa selkeyttä ja näin voidaan kunnolla valvoa sitä, miten sisämarkkinalainsäädäntö toteutuu käytännössä. Sitten toinen ajatus, josta olen tyytyväinen, on se, että luodaan tietokanta mukaan lukien lainsäädäntö ja tapa oikeuskäytännöt epäreilusta kauppakäytännöstä. Tällainen voi olla varsin hyödyllistä sekä viranomaisille että kansalaisille ja minä uskon, että kun näitä täytäntöön pannaan kaikilla muillakin alueilla, siitä olisi suurta hyötyä lisäksi näitä tilastoja voitaisiin myös laittaa tietokantoihin, että voidaan lisätä avoimuutta lopuksi. Haluaisin toistaa tukeni sille, että edelleen kehitetään Solvitia ja e- Your European portaalia, että kansalaiset saavat kunnollista avustusta, jos heillä on kysymyksiä tai jos on ongelmia lain täytäntöönpanon kohdalla tekstejä tietenkään voi olla kovinkaan paljon ja siksi tämä teksti ei ole vielä kaiken kattava. Sitä voidaan parantaa. Ja tämän takia olisin todella iloinen, jos saisin kuulla teiltä mielipiteitänne ja saisin myös varjoesittelijöiltä tai muiltakin kollegoilta tarkistuksia, jos sitä kautta voidaan vielä parantaa tätä lausuntoa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Nyt sitten puheenvuoro varjoesittelijöille. Herra Schwab, ilmeisesti te haluaisitte esittää EPPn kannan. Danke, Frau Vorsitzende. <clears throat> Zunächst mal herzlichen Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, kollega Busoille tästä esittelystä liittyen näihin vaikeuksiin, mitä on unionin oikeuden soveltamisesta. Yksi asia, joka on tässä tärkeä, jonka te otitte esiin, on tämä rikkomusmenettely ja luonnollisesti myös se, kuinka kauan menee näiden menettelyiden toimeenpanossa ja kuinka kauan kestää esimerkiksi lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä nyt nopeuttamaan ja kehottamaan unionin lainsäädännön toimeenpanoa niin, että se toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti. Ja me tuemme tätä lausuntoa täysin. Dankeschön. Next speaker. Seuraavaksi Maria Peres. Sí, muchas gracias. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Ensiksi haluaisin onnitella Bushoita tästä loistavasta työstä ja mainiosta asiakirjasta, jonka hän on esitellyt meille ja jossa kerätään yhteen tärkeimmät kohdat, joihin meidän oma tekstimme sitten keskittyy. Ja minä haluan tietysti toimia rakentavasti, kuten hän toivoi, ja myös parantaa tätä tekstiä ja haluaisin esittää tähän muutaman ajatuksen. Ensiksi meidän täytyy pitää kiinni siitä, miten tärkeää yhteistyö on Euroopan toimielinten ja jäsenten, jäsenvaltioiden välillä juuri niin kuin herra Busoikin tässä johti sanoa. Toiseksi olen sitä mieltä, että meidän täytyisi edistää edelleenkin vaihtoehtoisten välineiden ja keinojen käyttöä, joiden pohjalta voitaisiin paremmin nopeuttaa ja tehostaa järjestelmää silloin, kun se ei toimi tai sitä ei toteuteta oikein. Ja tässä myös sitten pitää puuttua asiaan tuomio, Euroopan unionin tuomioistuimen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös siitä, että täytyy tukea unionin välineiden toimia, toimia kuten Solvitin ja EU-pilotin e ja sinun Euroopan, Eurooppasi-portaalin kehittämistä myös on syytä vastata kansalaisten vanhaan toiveeseen tällaisesta yhteisestä korjausjärjestelmästä riitainratkaisutilanteissa. Ja lopuksi täytyy myös vaatia vastaavuustaulukoiden laatimista ja julkaisemista ja korostaa sitä, miten parhaiten käytänteiden vaihtoa olisi syytä vielä kehittää. Kiitän Busoita tästä mainiosta työstä ja minun ryhmäni nimissä esitän muutamia tarkistuksia siihen suuntaan kuin tässä äsken kommentteja esitin. Kiitos. Thank you very much and Madame Kiitoksia, Rova Bryle. Minä haluan myös äh, kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Me olemme tavanneet äh, useaan kertaan ja minä tuen tätä lausuntoa. Siinä on otettu kaikki tärkeimmät asiat mukaan. Ainoa asia, minkä haluaisin pieniä täydennyksiä, kuten tulen myös tekemään, ja äh, esittelijällä toki oli ongelmia, koska tähän ei saa, niin, tähän ei saa kirjoittaa niin paljon kuin haluaa. Mutta minä täydettäisin tätä hieman avoimuuden osalta. Eli avoimuus, mikä on asioiden tila ja tola tällä hetkellä. Ja äh, olen saanut kuulla, että ihmiset, jotka tekevät näitä valituksia, että he saavat hyvin myöhään informaatiota asiasta. Joten tässä voisi komission taholta olla enemmän äh, avoimuutta. Joten tämä on tällainen pieni lisäys kohtaan kolme. Ja kohtaan viisi voitaisiin hieman täydentää tätä sillä tavalla, että pidämme hyvänä komission ponnisteluita nimenomaan tutkintojen tunnustamisen ja julkisten hankintojen alalla. Ja että toivomme, että näitä direktiivejä tarkistetaan tai mietittäisiin niiden mahdollista tarkistamista. Eli tällaiset pienet täydennykset. Multa osin, että olette ottaneet mukaan kaikki tärkeät asiat ja kiitos hienosta lausunnosta. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt on hiukan sellainen tunne, että tämä aihe ei mitään suurta innostusta herätä. Onko ECRllä jotakin sanottavaa? Onko täällä jäseniä paikalla tästä ryhmästä? Ei. Sitten seuraava puhuja GUE-ryhmästä. Onko teillä kommentoitava? Ei. Sitten puheenvuoro saa kuka tahansa muu jäsenistä. Olkaa hyvä. Okei. Okay. No, Intoa ei näytä löytyvän, joten ehkä parempi sitten puolesta aikana, josta on, kumissa tietenkin. Haluaako komissio ottaa kantaa? Karvukämpissä. I almost Because we are very passionate. We have a lot of passions for this. Kiitoksia. Meillä kyllä intoa tähän aiheeseen liittyy Parlamentti, Tämä on myös ollut tärkeä kysymys ja haluamme todellakin vaihtaa mielipiteitä asiasta ja arvostamme kovasti tätä päätöslauselmaa. Näiden asioiden parissa olemme itsekin tehneet työtä Ensinnäkin nämä, tämä myöhäinen lains, kansallisen lainsäädännön siirtäminen. Tämä on todellinen prioriteettikysymys meille. Ja ehkä olette nähneet, mitä tulee siihen, että ei ole pystytty täyttämään eh, tuomioistuimen päätöksiä, niin komissio on hiljattain julkaissut tiedonannon, jossa yksityiskohtaisesti selitetään, mitä se aikoo tehdä – uuden 260 artiklan toteuttamiseksi Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Meillä on uusia välineitä ja tässä tätä olemme jo käyttäneet tässä tiedonannossa hyväksi. Meistä on myös hyvä, että prioriteetteja pitää olla, koska meillä on monia tapauksia ja meidän pitää saada, mitkä ovat näitä kaikkein kiireellisempiä. Ja tämän takia olemme laatineet nämä prioriteetit yksityiskohtaisesti ja ne on esitetty 2007 tiedonannossa. Siellä korostetaan erityisesti myöhäistä lainsäädännön siirtämistä. Sitten toinen prioriteetti, jolla on erityisen kielteisiä vaikutuksia. Tämä koskee myös EU-oikeutta ja silloin kun jäsenvaltiot eivät toimi tuomioistuimen päätösten mukaisesti, niin silloin kolmas prioriteettimme on painostaa sitä, että 260 artiklaa noudatetaan. Esittelijä totesi, että tässä on tällainen ennen koetun tunnelma, totta. Toisaalta on näitä lukuja, on ehkä mielenkiintoista nähdä, että on kuitenkin pystytty vähentämään rikkomusmenettelyjä viimeisen kahden vuoden aikana 28 prosentilla. Tämä luku on tietysti pelkkä luku, mutta se saattaa kuitenkin antaa kuvaa siitä, mitä tapahtuu, mitä tulee EU-pilotteihin. Me vierailimme juuri viimeisimmässä, viimeisessä jäsenvaltiossa, joka ei kuulu tähän ohjelmaan, niitä Luxemburgin, ja he arvostivat kovasti sitä, miten olemme onnistuneet käyttämään tätä EU-pilot-välinettä ja Toivottavasti tulee voimaan kaikissa jäsenvaltioissa. Me toivomme, että näin tapahtuu lähitulevaisuudessa. Sitten vielä Solve it Your Europe. Tekin olette todennut, että komissio tekee tärkeää työtä. Solvit todella on ollut varman, varsin hyvä, onnistunut väline sitä kautta voidaan ratkaista 90 prosenttia ongelmista, joita kansalaiset esittävät. Ja tämä kymmenessä viikossa vielä, joka on varsin hyvä tulos. Ehkä voisin lopettaa tähän, jos teillä on muita kysymyksiä, niin olen valmis vastaamaan. Kiitoksia, koska uusia jäseniä tuli tässä nyt viimeisen puheenvuoron aikana sisään, niin kysyn vielä, onko ihmiset, jotka haluavat nyt kommentoida tai esittelijä, haluaisitteko te ehkä tiivistää tämän keskustelun? Lyhykäisesti vielä haluan kiittää kaikkia kollegioita, jotka pitivät hyvänä tätä minun lausuntoluonnostani. Olen samaa mieltä herra Schwabin kanssa. Meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että voimme vakuuttaa heidät toimeenpanemaan yhteisön lainsäädäntöä. Myös edustaja Peres otti tämän tärkeän asian esiin. Yhteistyötä on siis vahvistettava ja olen täysin samaa mieltä siitä, että Solvit ja Sinun Eurooppasi portaali ja nämä korrelaatiotaulukot ovat tärkeät. Odotan teidän tarkistuksenne niin, että voin parantaa tätä. Olen myös samaa mieltä näistä suosituksista, joita kollega Ryyle esitti. Informaatio ja avoimuus ovat avainsanoja, jotta on mahdollista paremmin toimeenpanna tai saattaa EU-lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kiitän komissiota myös. Itse olen sanonut, että näen tässä tiettyä edistystä ja mielestäni on hyvä, että komissio käyttää jo niitä välineitä, joita Lissabonin sopimus sille antaa, voidakseen paremmin vakuuttaa jäsenvaltiot EUn lainsäädännön paremmasta käytäntöön ottamisesta. Tämä portaali on, olen iloinen siitä, että tämä sinun Eurooppasi portaali on komission prioriteetti. Odotan siis tarkistuksia ja kiitokset vielä kollegoille. Lovely. And the deadline for... Hyvä. Sitten tarkistusten aika on 19. huhtikuuta kello 12 ja me äänestämme lasunnosta IMKO-valiokunnassa 25. toukokuuta. Sitten seuraavaan aiheeseen yleispalvelut. Emergency number. Yleisölliset palvelut ja hätänumero. Tästä pidettiin seminaari hiljattain ja mukana oli asiantuntijoita, viranomaistahoja, operaattorijärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä. Se oli todella kiinnostava kuuleminen ja suurin osa puheenvuorosta löytyy IMKon nettisivulta tästä seminaarista. Ja haluankin antaa puheenvuoron esittelijälle Silvana Raptille, jotta hän esittelee tämän mietintöluonnoksen. Olkaa hyvä. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Το σεμινάριο στο οποίο αναφερθήκατε έγινε χτες το απόγευμα και όντως... Kiitokset. Eilen iltapäivällä meillä oli hyvin mielenkiintoinen kuuleminen. Kuulimme hyvin paljon erilaisia näkökantoja. Ja mikäli sallitte, haluaisin sanoa, että koko keskustelun lävitse kävi ilme, että meillä on tässä yhteinen pohja ja perusta, ja se on mielestäni hyvin kannustavaa ajatellen edistysaskelia. Toki tämä on tärkeää myös äh, komission työn kannalta sen jälkeen, kun meidän mietintömme on julkaistu. Tämä mietintö äh, olen jakanut sen kahteen osaan. Yhdessä osassa tarkastellaan yleishyödyllisiä palveluita ja kehityskulkuja, ja toinen osa liittyy tähän ensimmäiseen osaan, mutta siinä on enemmänkin kysymys tästä eurooppalaisesta hätänumerosta 112. Me kävimme hyvin pitkällisen keskustelun tästä 112-numerosta noin puolitoista kuukautta sitten valiokunnassamme. Nyt meillä on tämä mietintö luonnossa, jota olen työstänyt tämän ensimmäisen valiokuntamme keskustelun pohjalta. Ja kuten edustaja Bussoi sanoi, kun puhuttiin tästä aikaisemmasta lausunnosta, niin Minäkin olen laatinut tämän mietinnön ottaen huomioon sen, että mietinnöissäkin on tietty raja siinä, kuinka paljon sanoja ja sivuja siinä voi olla. Olen todella iloinen, jos saan, tai kun olen saanut näitä tarkistuksia. Ja mielelläni todellakin parannan ja täydennän tätä mietintöä tekemällä käsikädessä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Muutama sananen vielä yleishyödyllisistä palveluista. Me tiedämme hyvin, että siitä lähtien, kun yleishyödylliset palvelut äh, käynnistettyyn, äh, on tapahtunut hyvin vähän. Ja me tajusimme, että meidän täytyy puuttua yleishyödyllisiin palveluihin toisella uudenlaisella tavalla, mutta mutta toki yleisölliset palvelut liittyvät myös kustannustekijöihin ja olen täysin tietoinen näistä sosiaalisista, poliittisista ja taloudellisista takaiskuista Euroopan unionissa tällä hetkellä, joten tämäkin konteksti täytyy muistaa. Me haluamme, että kustannustekijät vaikuttaisivat mahdollisimman vähän kansalaisiin. Eli siis me haluamme, että kansalaiset saavat nopeita, hyvälaatuisia, yleishyödyllisiä palveluita ilman, että se kuitenkaan aiheuttaa suuria taloudellisia taakkoja. Yritämme nyt saada tämän kaiken tähän mukaan ja tiedämme, että meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti ja tehdä tällaisia hyvin varovaisia askeleita. Minä, minusta yleishyödylliset palvelut eivät ole se pohja, että saadaan laajakaista kaikille, koska laajakaista kaikille kuuluu digitaaliseen agendaan ja se on myös osa 2020-strategiaa. Toki se on tavoite, jota me täysin sydämin tuemme, mutta kysymys on siitä, että meidän täytyy saavuttaa tasapaino tavoitteen saavuttamisen ja kuormituksen, kulujen kuormittavuuden kesken. Laajakaista kaikille. Projekti on tärkeä. Ja olen tarkastellut sitä tämän hätänumeron yhteydessä. Enkä minä usko, että tämä on ainoa keino parantaa Euroopan hälytysnumeron saatavuutta kaikille. On tässä muitakin askeleita, jotka täytyy huomioida, kuten esimerkiksi kansallisten lainsäätäjien yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa. Ja sen lisäksi täytyy myös hyödyntää kaikkia näitä teknologioita, joita on olemassa, mutta joita ei käytetä. Sen lisäksi täytyy myös huomioida kustannukset, joita nämä aiheuttavat Euroopan kansalaisille minua kiinnostaa nyt enemmän ehkäpä se, mitä kollegoilla on sanottavana. Teillä on minun lausunto- tai mietintön luonnokseni. Te olette kuulleet äh, alustavat keskustelut aiheesta. Mutta haluaisin vielä sanoa, että eilisen iltapäivän keskustelun perusteella voimme sanoa, se vain vahvistaa sen, että laajakaista on tärkeä väline, mutta se ei ole ehdoton prioriteetti, kun äh, parannetaan annettavia palveluita joten haluaisin mainita asian, jota mietimme usein. Nimittäin se, että huolehditaan ja kiinnitetään huomiota haavoittuviin ryhmiin, esimerkiksi vammaisiin, on hyvin tärkeää miettiä, kuinka heidän tarpeistaan huolehditaan myös. Olin ilahtunut eilen iltapäivällä huomatessani, että Euroopan komissio miettii asiaa hyvin tarkasti, asia huolestuttaa heitä ja he ovat valmiita ottamaan tarvittavia askeleita yleishyödyllisten palveluiden ja hätänumeron 112 toimeenpanossa. He haluavat myös helpottaa tilannetta haavoittuville ryhmille ja esimerkiksi vammaisille. Päätän tähän puheenvuoroni ja innokkaasti odotan kollegoiden kommentteja. Kiitos. Niin, ja haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä ja kollega Fernandesia, joka laati erinomaisen lausunnon 112 hätä numerosta ympäristövaliokunnasta. E Kiitoksia Rosa Griffin EPPstä on vielä tulossa tänne valiokuntakokoukseen, joten alderyhmä on ehkä Olkaa hyvä. Eh, eh, Madame Antonia. Kiitoksia. Rouva Parvanova on ELI-valiokunnassa kollegani, siellä on tärkeitä äänestyksiä, mutta hän pyysi minua, että esittelisin hänen kommenttinsa. Ensin haluaisin onnitella omasta puolestani ja Rova Parvanovan nimissä myös Rova Raptia mietintöluonnoksesta tämän tasapainoisen toimintatavan jälkeen, ikävä niin kyllä en voinut olla läsnä erittäin hyvässä, niin kuin on kerrottu, seminaarissa ja keskustelussa, joka pidettiin eilen iltapäivällä. Mutta eilen iltana kävin läpi näitä puheenvuoroja ja puheita, koska IMKon sihteeristö ystävällisesti lähetti nämä puheenvuorot meille. Ja todellakin näytti varsin mielenkiintoiselta ja haluaisin onnitella Rova Raptia myös tästä seminaarista. Alderyhmä tukee mietintöluonnosta, jonka esittelee tässä on tehnyt, ja ehdotamme joitakin varsin pieniä muutoksia ja täydentäviä ehdotuksia. Yleishyödyllisistä palveluista pitäisi ehkä korostaa sitä, että innovaatiomahdollisuutta televiestintäalueella ja pitää taata kansanterveys ja turvallisuus kaikille kansalaisille. Markkinavääristymiä pitäisi välttää ja laatia huolellisia vaikutusarvioita koskien taloudellisia vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia. Yksi yksi kaksi numerosta, kun lisätään tietoisuutta ja teknologia, teknologista tehoa, mutta lisäarvo pitäisi arvioida vielä paremmin ottaen huomioon kaikki toimijat, jo, joita asia koskee. Numero saattaisi toimia, mutta loppujen lopuksi merkitystä on vain sillä, että hätäpalvelut eh, suodaan mahdollisimman nopeasti tarvitseville. Siksi me tarvitsemme kattavaa arviointia, miten soitosta asia etenee ja pitää arvioida näitä puutteita ja vertailla parhaimpia käytäntöjä. Euroopan parlamentti on jo nyt ottanut kantaa yksi, yksi kahden, kahden puolesta ja varhainen varoitusjärjestelmä on käytössä, jos on tällaisia hätätilanteita syntymässä tai katastrofi syntymässä koko EU-alueella. Tämä todennäköisesti voitaisiin myös mainita. Sitten lisäkeskustelua kuitenkin tarvitaan, erityisesti koskien teknisiä vaatimuksia, kustannuksia, samoin yksityisten tietosuojan pitää suojella. Vielä kerran onnittelut ja meidän tarkistuksemme tulevat teille varsin nopeasti. Kiitos. Tänne. Kiitoksia seuraava puhuja viireistä varjoesittelijä tai joku muu edustaja, olkaa hyvä, Rova Rylle. Kiitos. Minä olin läsnä eilisessä kuulemisessa, se oli hyvin mielenkiintoinen ja se toi esiin ja selvensi tiettyjä näkökulmia. Minusta tämä mietintö on erinomainen. Se, mitä kuulimme eilen kuulemisessa, heijastuu tässä mietinnössä, vaikkakin se on laadittu ennen kuulemista. Eli nimenomaan se, että täytyy kyetä toimeenpanemaan tämä kaikille. Ehkä yksi asia, joka minulta, minun mielestä tästä puuttuu, otin sen eilenkin esiin. Meidän täytyy painostaa enemmän komissiota niin, että säännöt liittyen valtion tukiin ovat joustavampia ja että ne työstetään uusiksi koska minun kokemukseni on, että nimenomaan pienemmissä maaseutukunnissa on suuria ongelmia ja monet kunnat eivät ole uskaltaneet antaa mitään tukea tähän, koska he pelkävät, että se ei ole yhteensopivaa EU-sääntöjen kanssa ja että meidän täytyy saada selkeämmät ja joustavammat säännöt valtion avulle. Tämä asia täytyy hoitaa. Siis tämä on ihan pieni asia, mutta minä sanoin tämän komissiollekin ja komissio sanoi, että se ottaa tämän mukaan omaan tarkistukseen. Mutta mielestäni on kuitenkin hyvä, että me vaadimme tätä yksiselitteisesti. Yeah. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Onko GUE-ryhmäläisiä paikalla? Olkaa hyvä. Thank uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. GUE-ryhmän varjostelija ei ole paikalla, mutta minä haluaisin kiittää Rova Raptia – ja onnitellaan tätä työstä. Tiedän, että kollegani, joka on vastuussa tästä kysymyksestä ryhmässämme, tulee esittämään omat kommenttinsa jatkossa, mutta voin vain sanoa, että me seuraamme tilannetta ja varjoista sitten jatkossa kommentoi. I read carefully the doc- Luin huolesti tämän Rovaraptin asiakirjan ja kiitän häntä lämpimästi aktiivisesta työstä. Me osallistuimme tähän myös, olimme mukana näissä keskusteluissa. Ja ehkä korostaisin vain yhtä asiaa, joka mielestäni tarvitsee hiukan viilaamista. Te sanoitte, että yleishyödyllisten palvelun pitäisi olla pääsy laajakaistan toteuttamiseen kaikkien kohdalla. Mielestäni kyllä pitäisi sanoa, että sen pitäisi täydentää kaikkia muita välineitä, joita on. Ja Tämä pitäisi siis täydentää kaikkea muuta, joka on myös tärkeää. Me tarvitsemme joustavia ratkaisuja Jäsenvaltiossa on erilaisia tapoja toimia ja meidän pitäisi suhtautua joustavasti eri tilanteisiin. Ja tietenkin olen täysin samaa mieltä, mitä 100, numero 112 tulee. Meidän pitää parantaa tilannetta. Näiden pitäisi voida olla tavallaan paikallispuheluja ja sitten meidän pitää parantaa tiedotusjärjestelmä. Tämä parantaa, tarkoittaa myös valistustyötä, tiedottamista, niin että kansalaiset eu tietävät tästä numerosta ja käyttävät sitä myös enemmän. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia, herra Haber. Hieno ajoitus. Te voitte nyt sitten kommentoida hätä numero 112. Thank you very much, Madam Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja siinä tapauksessa jäsenvaltio tai ei mitään, missä olin viimeisen vuorokauden aikana, mutta olin kylläkin olla Oslossa. Sehän Norjan hallitus oli erittäin tyytyväinen, mielenkiintoinen valiokuntamme on osoittanut heidän suuntaansa ja minä toivon, että teollisuusministeri, joka tapasin, tulee puhumaan valiokuntaan tässä hiukan tietää siitä, missä minä olen ollut, mutta olen kylläkin seurannut Rovarattin mietintöjen tapasin viime viikolla ja että tämä on erilainen pohja sille, miten vaikutamme komissio tällä hetkellä laatimaan, tekemään konsultaatioon, niin mielestäni Rova Rapti on aivan oikeassa. Hän haluaa olla aika varovainen tässä vaiheessa. Ei halua liian tarkasti määritellä yleisöllisiä palveluita. Mielestäni kautta jäsenvaltioiden voimme nähdä, että hallitukset ovat sitoutuneet siihen, että toteutetaan komission digitaalista agendaa ja pyritään saamaan aikaan sellainen tilanne, jossa laajakaista on kaikkien kansalaisten käytössä. Tietenkin tämän laatu tulee muuttumaan ja se vaihtelee alueelta toiselle. Ja minun mielestäni ajatukset teknisistä äh, säännöistä ja nopeudesta ja niin edelleen, se on aika vaarallista itse asiassa aina pitää tarkastella vaikka tämänhetkistä kantaa yleisöllisistä palvelusta, jossa olin itse mukana parlamentin puolesta esittelen, että tämä oli vuonna 2001 ja 2002, joten minun kaudellani voidaan nähdä, kuinka vanhentuneeksi näistä säännöistä, vanhentuneiden säännöistä on ollut. Ja kun ajatellaan sitten televiestintäsääntelijöitä tämän ensimmäisen direktiivin tuloksena, niin nyt voidaan toteuttaa yleisöisiä palveluita ja voidaan tehdä työtä julkisten viranomaisten kanssa, kun tarpeen, ja kun pitäisi saada aikaan tällainen käytössä olevan aikaista, että tulee äänitiedot, ääniviestintään ja yleisöllisiin palveluihin, niin nehän ovat muuttuneet täysin matkaviestinnän myötä. Tulen tekemään työtä esittelijän kanssa ja tulen keskittymään kysymyksiin, joissa hallitukset saavat toteuttaa jonkinlaista rahoitusta yleisölliselle palvelulle. Mielestäni erityisesti, jos on erilaiset teknologiat käytössä, matkapuhelin ja kiinteitä linjoja, ja niin miten tämä kaikki tulee toimimaan, nämä ovat tärkeitä asioita mielestäni. Sitten hätänumerosta me keskustelimme myös paikallistamisesta, ja hän vaatii tällaisia säh- e-soittajana ovat myös lakisääteeksi tulossa ja tämä on erittäin hyvä pohja ja tulee sopivan ajanjaksoon ottanut huomioon, missä vaiheessa komissio itse on ja onkin kiinnostavaa kuulla sitten komissiolta, milloin he odottavat, että voivat viedä loppuun konsultaation ja voisimmeko siinä yhteydessä käsitellä myös tätä Rumaraptin loppuversiota. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia seuraava Je voudrais euh, remercier euh, Silvana. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tästä esityksestä ja sitten iltapäivän kokouksen järjestämisestä. Se oli erittäin kiinnostava tämä iltapäivä. Kaikki, jotka siellä olivat, ovat var- olivat sitten komissiosta tai parlamentista tai mahdollisesti myös operaattoreiden puolelta. Kaikki, jotka jotka liittyvät tähän yleisiin palveluihin ja se oli hyvin kiinnostavaa. Minä haluaisin huomauttaa, että no Malcolm oli juuri tähän saanut, se oli hyvä asia. Minä ajattelin juuri samat sanat sanoa kuin hänkin tässä. Me olemme yhdessä tehneet kovasti työtä, tuntikausia keskustelleet tästä televiestintäpaketista ja olemme päässeet täyteen yhteisymmärrykseen tämän asian eteenpäin viemiseksi ja hyvin tärkeitä asioita olemme saaneet myös käydä läpi eurooppalaisten kuluttajien turvaamiseksi ja suojaamiseksi. Ja tässä on juuri ne kaikki asiat mukana. Me voimme tietysti ryhtyä käymään keskustelua siitä, ovatko nämä ylisuulliset palvelut oikeat vai eivät. Se on tässä kohdassa kuusi Silvanan tekstissä mielestäni joka tapauksessa pääsy näihin laadukkaisiin ja järkevän hintaisiin yleishyödyllisiin palveluihin täytyisi olla sellainen tavoite, johon me tähtäämme. Meillä on olemassa välineet Lissabonin sopimuksessa tähän. Meillä on olemassa siinä myös selkeät tavoitteet alueellisesta ja yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta. Ja meillä on myös olemassa perusoikeuksien asiakirja kansalaisille. Ja näitä kahta välinettä meidän täytyisi käyttää ja pyrkiä tekemään työtä, jos me haluamme sitten päästä eroon kaikista näistä epämääräisyyksistä ja ongelmista, joita vielä on. Esimerkiksi laajakaistan aikaansaaminen kaikille äh, äh, heti nopeasti. Totta kai se ei ole mahdollista ihan niin nopeasti, koska siihen täytyy tehdä suuria sijoituksia, mutta komission täytyy arvioida tätä hyvinkin vakavasti. Ja Rova Ruulekin puuttui siihen, että meidän täytyy miettiä tätä kilpailun vääristymistä. Ja sitten tuosta 112 numerosta, se on hätänumero, mutta samalla se on myös se selvä velvoite, joka Euroopalla on kansalaisiinsa nähden. Meidän täytyy palvella heitä ja pelastaa heitä ja auttaa heitä vaarallisissa tilanteissa ja näin meidän täytyy nopeuttaa tätä menettelyä ja jokaisen täytyy no, kantaa nyt vastuunsa tässä kysymyksessä sekä komission että jäsenvaltioiden ja myös televiestintäoperaattoreiden, kun me puhumme näistä sijoituksista, niin ei tarvitse ajatella pelkästään, että operaattorit näin toimisivat ja sitten, että tällaisessa talous talousvaikeuksissa e- e- e- Euroopan unioni vain unohtaisi sen, että ne saavat kuitenkin huomattavia voittoja vuosittain. Ja näin sitten voitaisiin näitä voittoja käyttää myös tuon hätänumeron 112 käyttöönoton. Ja ei, tuossa, eilen iltapäivälläkin kuulimme tästä monia tärkeitä asioita ja komission esittelijä, komissiolle esitimme kysymyksiä ja toivoimme, että se tekisi oma, omien toimivaltuuksiensa piirissä kaiken mahdollisen jäsenvaltioiden eh, eh, eh, eh, eh, innostamiseksi siihen, että ne kannustettaisiin tosiaan te- tämän numeron tunnettavuuden, tunnettavaksi tehtävä, tekemistä. Ja, ja tämä on kyllä perustavalaatuista, että etenemme asiassa mitä nopeammin. Me voimme tietysti mennä eteenpäin, tähän tarvitaan poliittista tahtoa, mutta mielestäni, mielestäni tässä parlamentti on juuri kaikista pisimmälle päässyt jo näissä keskusteluissa, ja parlamentin täytyy painostaa jäsenvaltioita ja myös komission painostaa jäsenvaltioita, ja sitten me voimme mahdollisesti päästä suhteellisen nopeasti eteenpäin kansalaisten kannalta. Kiitoksia. Thank you. Any other members will you... Kiitoksia. Haluatko muut kommentoida? Jos ei, niin sitten Rovaratti saa vielä puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Olen äh, kuunnellut tarkkaan tätä mielenkiintoista keskustelua ja haluan sanoa tähän seuraavaan. en tiedä, mutta minusta on, en tiedä onko näin, mutta minusta tuntuu kuitenkin, että Rova Vernio ja Harbour ovat tehneet hienoa yhteistyötä. Teillä on hyvä yhteys. Voisi sanoa, että te olette tämän koko hankkeen äiti ja isä, ja minä nyt sitten tätä lasta tässä hoidan. No, kommentit olivat hyviä. Ja tämä saattoi nyt minut tiettyjen ideoiden jäljille. Olen samaa mieltä kommenteista, jotka Haber teki. Samoin kuin Vernion kommenteista olen samaa mieltä, joten kiitokset teille. Sitten edustaja Bussoi otti esiin kolme asiaa, jotka ovat minulle hyvin tärkeitä. Kiitoksia, että otitte ne esiin. Yksi oli siis se, kuinka kauan kestää puhelun käsittely ja edustaja Parvanova on, käytti meidän kuulemisessamme hyvin paljon aikaa. Kiitän häntä siitä, että hän oli paikalla. Ja haluaisin kiittää edustaja Bussoita hänen kommenteistaan. Mitä? Sitten haluaisin siirtyä Roosan kommentteihin. Rosahan osallistui myös tähän kuulemiseen. Hän oli eilen iltapäivällä täällä ja kiitän häntä ja hän antoi meille hyvin mielenkiintoisen esimerkin. Hän ajeli jossain päin Saksaa keskellä yötä. Ja moottoritiellä oli äh, villisika, joten hän soitti 112, mutta ei ollut helppoa paikallistaa sitä, missä hän on. Ja syy, että hän soitti 112, oli, että muutkin kuljettajat olisivat tietoisia siitä, että moottoritiellä juoksentelee suuri villisika. Ja mielestäni tämä oli hyvä esimerkki, joka konkretisoi ja antaa meidän ymmärtää sen, miten tärkeää on se, että kyetään paikallistamaan tämä soittaja. Rosatti esiin myös tämän laajakaista asian. Katselin tässä papereita, niin se on kohta 6 Kreikan käännöksessä, joka minulla on, sanotaan, että painottaa yleishyödyllisiä palveluita ja sitä, että se ei ole äh, itsetarkoitus, vaan se on keino päästä eteenpäin. Se on täydentävä keino. Ja sen on tarkoitus äh, olla osa muita yleishyödyllisiä äh, palveluita. Eilisessä keskustelussa minä sanoin, että laajakaistan tavoite on kuvailtu digitaalisessa agendassa ja 2020 tavoitteissa. Se meidän täytyy muistaa, mutta meidän osuutemme tässä on täydentävä. Haluan kiittää myös herää Triantaneli Fiilistä. Hän puhui varjoesittelijän nimissä Olenko nyt unohtanut, rouva puheenjohtaja, jotain? Ehkä voitte auttaa. Unohdinko tässä nyt jonkun kommentin? Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka nyt ovat olleet täällä tänä aamuna ja kuunnelleet kaikkea, mitä on sanottu. Ja kuten sanoin, minä mielelläni otan vastaan teidän tarkistuksenne ja huomionne. Yeah, thank you. I guess you didn't forget. Kiitoksia, että tainneet unohtaa, unohtaa ketään, muistatte jopa tämän historiikin. Καλά εδώ το on eh, musta τώρα... No hienoa, että en eh, unohtanut mitään. Se tarkoittaa sitä, että pääni toimii. Mutta nyt tuli itse asiassa mieleen jotakin tässä. Minulla oli hyvin eh, optimistinen olo, kun kuulin komission edistäjän näkökulmat. Herra Langehäinen en nyt oikein tiedä, nämä nimet ovat niin vaikeita, mutta komission edustaja antoi meille toivoa. Ja hän antoi meidän uskoa siihen, että komissio on tajunnut, mitä sen tulee tehdä. Ja mielestäni se on hyvin positiivista. Excellent. Um, erinomaista. Haluaisin vielä muistuttaa aikarajoista 18. huhtikuuta pitää jättää tarkistukset kello 18 mennessä. Sitten kohtaa seitsemän. Puheenjohtaja ymmärtääkseni kukaan komissiosta ei ole. Okay. That's very rather disappointing. Yeah. Nobody from emergency service. So please. Herra Haapa, alueesta, te jatkaa tätä kokousta. Meeting. <laughs> so. chance Okay, I, I will carry on as, as long as you... No, minä jatkan sitten, koska te tässä toimitte varjoesittelijänä. Sitten kohta seitsemän vähittäis oikeudenmukaisuutta vähän vähittäiskauppamarkkinat ja Anna-Maria Koratsa Belsapainoin. Ai hän on tässä, tässä vasta tulossa tänne. Would you like to tell about your, your uh, visit? Niin, kertoisitteko tästä Oslon vierailusta? Well, if colleagues are happy, I know Mrs. Koratsabilt is on her way, and Mrs. Rapti has dealt with everything so efficiently. Niin, Koratsabilta tulossa, ja tässä Rapti tämän asian niin tehokkaasti, niin haluaisin sanoa, että tulen kirjoittamaan, kirjoittamaan pää, tietoyhteiskuntapääosastoon. Valitettavasti että komissiolla ei ole paikalla. Olisi hyvä kyllä voida kuulla heidän kantojaan tässä vaiheessa, koska minun mielestäni, niin, niin kuin tiedätte, konsultaatio on ollut meneillään ja minun tietääkseni komissio tällä hetkellä pohtii konsultaation antamia tuloksia. Ja ennen kuin se laatii kunnollisen, ja laatii sen pohjalta sen syksyllä, joten hiukan aikamoinen pettymys, tai ei se ole paikalla sitten Norjan vierailusta, niin syy, miksi tällä viikolla sinne menin, oli, että yhteisparlamentaarinen valiokunta ei Etaman kanssa tapasin samanaikaisesti ja näin sain tilaisuuden olla mukana. He jatkavat tänään vielä koko, muilla kokouksilla. Rova Steiler oli mukana kokouksissa minun kanssani eilen ja siitä oli suurta hyötyä. Ja hän edelleenkin on siellä. Ja IMK-valiokunta on siis edustettuna Savoin herra hän on laatinut valiokunta-aloitteisen mietinnön sisämarkkinoista ja etäalueesta. Hän sen otti viime vuonna. Tämä mietintö on otettu vastaan varsin hyvin ja hän kuuluu myös tähän ryhmittymään, joten minun mielestäni sisämarkkina-asiat ovat edelleenkin tärkeitä poliittisia kysymyksiä. ETA-alueelle kokonaisuudessaan ja erityisesti Norjalle tietenkin Sehän on yksi tärkeimmistä osallistujista etässä. Eilen tapasin aamiaisella Norjan teollisuusjärjestön edustajia tapasin myös varaministeriä ja teollisuusministeriä ja ministerit, jotka vastuussa julkisista hankinnoista ja kuluttajien suojakysymyksistä. Ja sitten vielä valtuuskunnassa keskustelimme myös ulkoasiaministerin kanssa, joten varsin täysi päivä. Mitä tulee sisämarkkinakysymyksiin laajemmin, norjalaiset edelleenkin ovat aktiivisesti mukana sisämarkkinakysymyksissä, kuten ehkä tiedätte, jos tarkastelette tulostaulukkoa. tunnes on asiantuntijana, niin jos katsotaan näitä lukuja, näitä tällaisia lainsäädännön siirtopuutteita, niin Norjan kohdalla hehän ylittävät todellakin, ovat ykkösinä ja ovat tästä varsin ylpeitä. Ulkoministerin kanssa keskusteltaessa me huomasimme, kuinka vakavissaan he jotakin näistä kysymyksistä ottavat, kun täytäntöön panevat lainsäädäntöä. Ja tästä tulee julkisiin hankintoihin. julkisten hankintojen viraston edessä, joka liittyy kilpailuviranomaiseen tai yhteydessä siihen, on todellakin aktiivisesti mukana ja varmistaa, että lainsäädäntö toteutuu, jota ei on annettu, mutta sitten pyritään myös rohkaisemaan innovatiivisiin ratkaisuihin ja julkisissa hankinnoissa. Tämähän on ollut meillekin tärkeä kysymys. Mielestäni tämän viraston tekemä työ on sellaista, jota meidän pitäisi tutkia vähän tarkemmin. Ja huomenta Rova Ryyle nyt paikalla. Mehän aiomme järjestää myös kuulemisen julkisista hankinnoista. Ja olisi ehkä varsin hyvä idea kutsua norjalaisia mukaan kuulemiseen, koska heillä on mielestäni paljonkin meillä opetettavaa. Ja oli varsin mielenkiintoista, kun tapasin kuluttaja-asian ministeri, joka käsittelee myös sellaisia kysymyksiä kuin sisällön osallistaminen. Hänkin on käsitellyt laajemmin julkisen, julkisia hankintoja, että mitä tulee viireisiin ympäristöystävällisiin hankkeisiin. Tämähän on meille tulossa myös esillä, joten nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kautta eri ministeriöiden. Sitten kuluttaja-asioista me keskustelimme kuluttajaoikeuksista ja muista erityistä kysymyksistä, jotka ovat heille tärkeitä koskien tämänhetkistä ehdotusta. He ovat vahvasti tukeneet neuvoston kantaa tästä minimidirektiivistä, mutta erityisen mielenkiintoista mielestäni oli, miten he arvioivat ADA-järjestelmiä. Norjassa on erittäin pitkälle viety kuuluttajasovittelujärjestelmä, koskien kaikkia sovittelukysymyksiä liittyvät kuluttajan suojaan hallituksen suojissa. Ja tätä voisimme myös tarkastella, mitä tulee siihen, kun jatkossa käsittelemme tulevaa komission etusta ADAsta. Mitä tulee sitten sisämarkkinasitoumukseen, mistä, jotka tapas, mistä jotka tapasin, joka oli vastuussa joka oli kauppa- ja hän tukee kovasti meidän tekemämme työtä sisämarkkinakysymyksissä ja saimme aikaan varsin hyvän lopputuloksen. Ja hänellä oli erittäin tärkeää korostaa minulle sitä, että hallituksen tuki sisämarkkinakysymyksessä on merkittävä. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin viimeisen kohdan yhteydessä, että olisi hyvä, että he, hän tulisi vierailemaan tänne valiokuntaan jossakin yhteydessä ja hän varmasti mielellään myös tulisi tänne Brysseliin kertomaan meille heidän tekemästään työstä sisämarkkinoiden ja muiden kysymysten parissa, joista puhuimme. Toivottavasti tämä onnistuu, vaikka seuraavan puolen vuoden kuuluisa riippuen ministerin ohjelmasta. Sitten vielä lopuksi. Nyt ollaan tekemässä tärkeää tutkimusta ETAn ETA-sopimuksen e tulevaisuudesta. Kun hallitus on tilannut sen eri professorilta, ja nyt he tarkastelevat sitä, pitääkö tätä sopimusta päivittää tai muuttaa Lissabonin sopimuksen takia, ja erityisesti koska enää ei ole selkeää määrittelevää linjaa joillakin, joillakin kysymyksillä, joissa Norja on mukana. Ja on ollut aikaisemman EU-lainsäädännön kohdalla, joka oli jaettu selkeästi pilarirakenteeseen, nyt tämä on kaikki integroitu yhdeksi edelleenkin pitävät tärkeänä sisämarkkinakysymyksiä ja toimivat aktiivisesti näissä kysymyksissä, mutta on aivan selvää, että jotkut asiat edelleenkin vaikuttavat poliittisesti ja sitten hyviä poliittisia keskusteluja näistä käydään. Kun olin Norjassa työväenpuolue, joka on hallituksen, niin kuin ehkä tiedätte, niin heidän puoluekokouksensa hylkäsi hallituksen ehdotuksen osallistua kolmanteen postidirektiiviin. Ja tästä voitaisiin myös keskustella sitten komission kanssa. Ja ehkä voimme olla sitä mieltä, että tässä on hyviä linkkejä, niin selkeästi kuitenkin työtä täytyy edelleen tehdä, että saadaan norjalaiset kansalaiset mukaan ja ymmärtämään markkinoiden edut want to talk to us about those. So overall, I think it... Ministeri varmasti haluaa kertoa meille myös tästä. Tämä oli todellakin hyvä vierailu, oli hyvä käyttää se, siihen päivä, ja oli mukava, että Rovas Tyler oli mukana, niin olemme siis edustamassa valiokuntaamme siellä, ja jatkamme tässä herra Troskovskin vyötä. Ja jatkossakin tietysti tässä valiokunnassa haluamme olla mukana Norjan parlamentaarin parlamentaaristen kanssa, koska heille sisämarkkinakysymykset ovat todella äärimmäisen tärkeitä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten tähän mietintöön aiheena oikeudenmukaisemmat vähittäiskauppamarkkinat. Rova Koratsa Bilt esittelee, olkaa hyvä. really glad. Kiitos, olen todella iloinen siitä, että me tänä päivänä käsittelemme tätä hyvin tärkeää mietintöä, joka on minulle tärkeä siksi, että tämä on minun ensimmäinen mietintöni ja minusta on todella myös mielenkiintoista, että meillä on opiskelijaryhmä Ruotsista täällä vierailulla ja haluaisin toivottaa heidät tervetulleeksi. Tämä, on tärkeää, että puhumme tästä mietinnöstä nyt heti sen jälkeen, kun me viime viikolla äänestimme sisämarkkinalaista. laista ja on erittäin tärkeää, että me saamme paremmin toimivat sisämarkkinat, mutta minun mietintöni ei kuitenkaan ole toistoa, vaan tässä on kysymyksiä, kysymyksiä jotka koskevat vähittäismarkkinoita, jotka ovat sisämarkkinoiden pilari. Haluaisin myös selvittää, että kun puhumme vähittäismarkkinoista, niin minä tar- tarkoitan kaikkia, kaikkia toimijoita, koko vähittäiskaupasta, ketjusta, mutta koskapa tässä nyt on niin vähän tilaa, niin en ole ehtinyt voinut käyttää liikaa tilaa sen selittämiseen. Se, mikä on myös tärkeää, on tämä inhimillinen ulottuvuus. Vähittäiskaupan edustajat tapaavat ihmisiä, asiakkaita päivittäin ja minä puhun tässä myös joustavista työpaikoista. On ihmisiä, jotka ovat olleet pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella. Heillä on mahdollisuus päästä takaisin. Ihmisiä, joilla on ehkä vähemmän mahdollisuuksia opiskella tai kehittää itseään, mutta myös ihmisiä, joilla on korkeakoulutus. Joten tässä on kysymys työpaikoista kaikenlaisille ihmisille, miehille, naisille, muunmaalaisille. Joten vähittäiskaupan alalla on tavallaan mahdollista työskennellä juuri niin kuin modernit markkinat haluavat meidän työskentelevän. Plus se, että kuluttajat haluavat monimuotoisuutta, erilaisia tarjouksia, erilaisia kaupankäyntimahdollisuuksia. Ja sen vuoksi työntekijöiden on myös joustettava ja noudatettava tätä polkua. Ja tämä joustavuus oli nimenomaan se sana, jolla halusin kuvata vähittäiskauppaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Sitten haluan kiittää varjoesittelijöitä ja odotan jatkoyhteistyötä. Me olemme identifioineet neljä aluetta komission hyvässä mietinnössä, mutta emme tietenkään voi kattaa kaikkia, vaan meidän oli keskitettävä. Joten siis tämä ei ole mikään ympäristö valiokunnan mietintö tai muun, vaan täysin IMKON mietintö. Olemme keskittyneet täysin sisämarkkinoihin ja olemme identifioineet neljä aluetta, joissa oli enemmän tarvetta keskittyä. Ja olen tässä pyrkinyt ottaa esiin nimenomaan ne asiat, jotka ovat hankalampia tai ristiriitaisempia. Me emme ole mitenkään ideologisesti lähestyneet tätä asiaa, vaan hyvin pragmaattisesti. Ajatelkaapa, että kaksi päivää sitten Ruotsissa Ika ja Coca-Cola äh, Ikea äh, rikkoivat suhteensa, eli Coca-Cola ei myy enää puolentoista litran pulloja Ikealle. Joten tämä osoittaa, että äh, tämä kaikki vaikuttaa siihen, millä tavalla kansalaiset voivat tehdä ostoksia. Tässä on kysymys liikkumisen vapaudesta ja olemme todenneet sen millä tavalla sisämarkkinoiden pitäisi toimia. Niiden pitäisi toimia nimenomaan niin, että kaikilla on vapaa liikkuvuus eikä olisi esteitä. Me olemme ottaneet esiin konkreettisia esimerkkejä, konkreettisia ongelmia ja sitten suositelleet konkreettisia ratkaisuja. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että ei tule tällaisia kansallisia lisävaatimuksia, ja että jäsenvaltioiden täytyy siis täysin toimeenpanna sisämarkkinalainsäädäntö ja käyttää äh, esimerkiksi uusia välineitä, kuten solvittia. Toinen suuri este äh, vapaalle liikkuvuudelle on maksujärjestelmä ja olemme pyytäneet komissiota, kun se ähm, on nyt tarkistamassa SEPAN äh, määräyksiä, että siinä otettaisiin huomioon paremmin äh, nämä kaikki ylimääräiset maksut, joita tällä hetkellä pitää maksaa. Ja sitten se, että voidaan avata markkinat äh, kuluttajille, ja yrityksille on ihmisiä, jotka asuvat äh, eristäytyneillä alueilla, maaseudulla ja heillä kaikilla pitäisi olla sama pääsy markkinoille kuin muillakin. Samoin kuin yrityksillä pitäisi olla mahdollisuus äh, saada tavallaan palvella kaikkia Euroopan 500 miljoonaa kansalaista. Ja pyydämmekin, kuten me myös yhteismarkkinalainsäädännön yhteydessä komissiota olemaan tiukempi rikkomusmenettelyissä. Me olemme pyytäneet nopeaa toimintaa. Sähköinen kampankäyttö, kaupankäynti oli meillä myös esityslistalla. Ja se on yhtenäismarkkinoiden yksi tällainen liian vähän hyödynnetty alue. Sähköinen kauppa on täydentävää kauppaa. Ei ole kysymys kilpailusta tavallisen kaupankäynnin kanssa. Kaikkein ristiriitaisin osuus liittyy sopimuksellisten ja kaupallisten käytäntöjen suhteeseen. Ja pyytäisin, että te noudattaisitte sitä strategiaa, jonka minä olen tähän ottanut. Minä en usko, että, nämä, että ne jännitteet ja, ja, ja tavallaan moitteet, joita tällä hetkellä on vallalla, on hyväksi. On asioita, joita on parannettava, mutta paremmassa ilmapiirissä on parannettavaa luottamusta ja siirryttävä konfrontaatiosta suoraan tehokkaaseen vuoropuheluun. Minä en usko, että ongelman tällainen mikrohallinta auttaisi. Kaikkein parhaita parhain ratkaisu parlamentille olisi se, että sen jälkeen kun osapuolet ovat itse ottaneet vastuunsa ongelmien ratkaisemisesta, sen jälkeen vasta me tulemme mukaan niin, että komissio auttaa heitä tällaisena riippumattomana elimenä, joka voisi auttaa siirtämään tämän keskustelun solvaamisesta faktoihin. Ja toivomme, että komissio konsultoiden muita osapuolia voisi identifioida, mitkä ovat ne kaikkein epäreiluimmat kaupan käytänteet. Mitä on epäreilu kaupankäynti? Mikä on esimerkiksi laitonta tai niin edelleen. Eli täytyy katsoa, että lainsäädä, kilpailulainsäädäntöä noudatetaan ja sitten meidän pitäisi myös katsoa, miltä kilpailulainsäädäntö näyttää kansallisella tasolla, miten se toimii ja antaa sille sitten määräaika, vaikkapa ensi vuoden loppuun. Niin, että saisimme selkeämmän kuvan siitä, mikä tilanne on ennen kuin me lähdemme katsomaan, mitä me teemme. Jätän tässä avoimia optioita sen vuoksi, että kuulemisissa totesimme, että äh, äh, esimerkiksi ähm, nämä uudet äh, platform-suunnitelmat, niille täytyy antaa mahdollisuus ennen kuin me sekaannumme tai ryhdymme toisiin toimenpiteisiin. Minä ehdotan kolmea vaihtoehtoa, mutta toki muitakin vaihtoehtoja voidaan esittää. Tämä on tällainen luova mahdollisuus. Me voimme vahvistaa keskusteluita ja vahvistaa olemassa olevia pohjia. Me voisimme huomioida myös nämä vapaaehtoiset toimet, johon on ryhdytty. Me olemme nähneet merkkejä siitä, että vähittäiskauppa ja, ja muut sidosryhmät ovat ottaneet askeleet, jotka mielestäni ovat merkittäviä osoittamalla halukkuutta keskustella ja hoitaa tätä ongelmaa. Me emme voi ohittaa sitä, että on ongelmia, emme voi kieltää sitä, että on ongelmia. Meidän pitäisi saada Euroopan vähittäiskauppa ja sen eri edustajat osallistumaan ongelmien ratkaisuun. He ovat osoittaneet halukkuutta neuvotella komission kanssa. Tulokset eivät vielä olleet valtavia, mutta minusta meidän pitää tukea tätä. Ja kolmas on se, että voitaisiin pyytää, että saataisiin uusi for, foorumi, joka olisi vähemmän tällaista maatalous- elintarvikesektoria. Ja että otet, otettaisiin hieman laajempi näkö kantaa asiaan, mutta jätän tämän keskusteltavaksi. Minä haluaisin tässä painottaa sitä, että mitä ikinä aloitteita sektori itse esittää, niin sitä pitäisi tukea, jos se vain on menossa oikeaan suuntaan. Ja kaikkien vaihtoehtojen täytyy pysyä avoimina ja meillä täytyy olla oikeus ehdottaa muitakin toimenpiteitä. Minä olen ehdottanut tällaista vuosittaista vähittäiskaupan pyöreän pöydän tapaamista, jossa me voisimme katsoa, mitä on saavutettu ja katsella sitten mahdollisia muita toimenpiteitä. Meidän ei tule nyt sulkea ovea, vaan meidän pitää antaa mahdollisuus vuoropuhelulle. Ja sitten tärkeää on myös kestävä kulutus. Se on asia, mitä kuluttajajärjestöt ovat meiltä pyytäneet vähittäiskaupalla on valtava vastuu, mitä tulee esimerkiksi energiatehokkuuteen, jätteisiin, logistiikkaan, kuljetukseen ja niin edelleen. Se on myös mahdollisuus heille osoittaa, että he tietävät äh, tai kertovat, mitä tapahtuu, mitä on käynnissä, mistä kuluttajat eivät tiedä. Sitten äh, sosiaalinen vuoropuhelu, se toimii se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on ollut rakentavaa. He ovat tässä saavuttaneet jonkinnäköisen tällaisen ymmärtämyksen siitä Eurokomerssin ja Uni-Euroopan kesken. Ja minusta on hienoa. Minä todellakin onnittelen heitä siitä, että he ovat saaneet aikaan ihan omillaan näin paljon konsensusta. Ja sen vuoksi meidän ei tule liikaa sekaantua. Meidän tulee tukea heidän taisteluaan, kun he pyrkivät vähentämään epävirallista taloutta ja harmaita työpaikkoja, ja että heillä on parempi vastuu ja käytetään paremmin hyödyksi osaamista ja pätevyyttä ja, ja muuta. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että koskapa vähittäiskauppa on niin tärkeää, ja koska siinä on niin paljon vielä haasteita, meidän pitäisi ottaa tällainen kaikkivaltainen lähestymistapa, ainakin komission pitäisi tehdä se, ja pyytää eurooppalaista kaupan toimintasuunnitelmaa. Ja se antaisi meille mahdollisuuden saada aikaan tällainen pitkän aikavälin visio, jossa kaupalla ja vähittäiskaupalla on oma asemansa. Me olemme tästä jo äänestäneet yhteismarkkinalainsäädännön yhteydessä ja toivon, että kollegat voisivat tukea tätä lähestymistapaa. Odotan innolla teidän näkemyksiänne eh, jolla mahdollisesti voimme parantaa mietintöä. Niin kiitos. Very much, Madam Bild. Ja luonnollisesti haluan toivottaa tervetulleeksi nämä ruotsalaiset opiskelijat, voitte olla todella ylpeitä Koratsa Biltistä ja kaikista meidän ruotsalaisista jäsenistämme täällä Euroopan parlamentissa. We will go to the next speak. Sitten seuraavaan puhujaan varjoesittelijä SD-ryhmästä. Eero Panzeri, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä yhteistyön hengestä, jota osoititte täällä kokouksissamme Brysselissä ja myös Strasbourgissa. Tässä on kiinnitetty huomiota hyvin moniin kohtiin. Turha on nyt ryhtyä niitä luettelemaan sen enempää kokonaisuutenaan, mutta juuri esteiden poistaminen ja niiden esteiden, jotka estävät tämän alan kehityksen on kaikista merkittävintä ja myös tämän nykyisen olemassa olevan lainsäädännön muokkaaminen ja sitten työmarkkinan osapuolten teke- yhteissopimusten tekeminen ja yleisen vähittäiskauppaa koskeva sopimus, joiden pohjalta pystyisimme pyrkimään ratkaisemaan ongelmia on tietysti ongelmia, joihin täytyy pyrkiä löytämään erityisratkaisuja erityisaloilla. Ja minä haluaisin huomauttaa, että me tarvitsemme tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja kaikkien poliitikkojen yhteistä koordinointia. Tämä on oikein merkittävää ja tässä yhteydessä mielestäni on nyt, onkin jo monia kysymyksiä käsitelty itse, itse mietinnössä ja haluaisin vain ottaa esille ne kohdat, joita tulisi erityisesti korostaa johdonmukaisuuden vuoksi ja järjestelmällisyyden vuoksi. Joka tapauksessa tämä työ on ollut jo varsin kattavaa, mutta lisäisin tähän kuitenkin vielä seuraavat kohdat. Ensiksikin meidän täytyisi keskittyä ehkä enemmän kuluttajiin ja sitten äh, työlainsäädäntöön ja työmarkkinalainsäädäntöön. Lainsäädäntöhän poikkeaa kovasti tällä alalla jäsenvaltiosta toiseen. Toiseksi huomauttaisin, että meidän tulisi korostaa enemmän työolosuhteita, työolosuhteiden parantamista ja sitten, sitten harmaan talouden työntekoa ja sitten kilpailukyvyn parantamista, jotta voitaisiin paremmin vastata palkansaajien ja vähittäiskauppiaiden tavoitteisiin ja tarpeisiin. Kaikki on tietysti olemassa jo komission tiedon annossa ja se kuuluu myös meidän valiokuntaamme ja se pitäisi uudestaan mainita tässä meidän omassa tekstissämme, jos haluamme tehdä työtä yleisluontoisemmalta pohjalta. Kolmanneksi meidän täytyisi viitata laajempaan kokonaisuuteen, yritysten vastuuseen ja myös ympäristövastuuseen, yhteiskunnalliseen vastuuteen, vastuuseen, joka niillä on. Ja lopuksi meidän täytyisi korostaa osuuskuntien työtä tässä vähittäiskauppapuolella, koska nämä ovat vaihtoehtoisen kaupankäynnin muotoja ja tarjoavat myös järkeviä hintoja ja hyvin laadukkaita tuotteita ja myös voivat viedä eteenpäin paikallisia, paikallisten tuotteiden myyntiä. Tässä näin muutamia kohtia, jotka halusin vain tuoda rikastuttamaan tätä tekstiä, vaikka tämä teksti onkin jo hyvin main, hyvinkin mainio. Kiittäisin esittelijää loistavasta työstä vielä kertaalleen. Nämä kohdat siis vain halusin ottaa esille ja niitä sitten tarkistuksissa esitän, mutta toivon, että voisimme, voisimme tukea tätä koko valiokunnan voimin ja nyt tässä Tällä erää kaikki. And the shadow rapporteur of... Kiitoksia. ALDE-ryhmän varjoesittelijä edustaa tällä herää Koroisvara. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Varjoistamme haluaisin kiittää esittelijää avoimesta prosessista ja erittäin hyvästä tekstiluonnoksesta vähittäiskaupan edustajat ovat pelänneet, että tämä olisi epätasapainoinen ja puoltaisi jotakin tahoa kuitenkin tässä löydettiin tasapaino. Tämä on ollut erittäin tärkeää hänelle, että korostetaan tarvetta kunnolla toteuttaa tämänhetkistä sisämarkkinalainsäädäntöä, se on otettu tähän mukaan. Edelleen hänelle on tärkeää, että ei verota siihen, että komissio laatisi lainsäädäntöä epäreilusta kauppakäytännöstä, vaan sen sijaan, että pyydettäisiin, että komissio laatii vaikutusarvioinnin ennen kuin menemme yhtään pidemmälle hän tulee tekemään jotakin tarkistuksia itse tähän tekstiin, mutta ei mitään sellaista, joka muuttaisi kokonaan tasapainoa tässä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. And Madame. Kiitoksia Rova Ryle. Mich ganz herzlich bei der Bericht. Myös minä haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä me olemme istuneet saman pöydän ääressä useaan otteeseen ja mielestäni tämä mietintö heijastelee kaikkein tärkeimpiä asioita, mutta luonnollisesti vihreänä minusta tämä kestävä kulutus on ehkäpä hieman liian niukka. Ja on muutamia asioita, joita meidän pitää vielä miettiä. Yhtäältä me pidämme hyvänä kaikkea, mikä ö, tavallaan antaa parempaa tarjontaa. Monimuotoisuus on kuluttajalle tärkeää ja että kuluttajat käyttävät vähemmän aikaa ostosten tekoon, kuten mekin tiedämme, miten tärkeää on, että kun me pääsemme vihdoin viimein kotiin, voimme käydä ostoksilla vaikka kello yhdeksältä. Mutta tällä on kuitenkin sellainen seuraamus, että tällä alalla käytetään hyvin paljon energiaa ja että tämä sektori aiheuttaa hyvin paljon jätteitä. Jos pitää pitää kauppaa auki vaikka kello 10 asti, niin sitten kymmeneltä illalla heitetään pois se, mitä ei ole saatu myytyä. Ja tällainen lisääntyy. Ja sen vuoksi tämä asia pitäisi ottaa esiin, koska tämä liittyy myös siihen, millä tavalla vähittäiskauppa viime vuosina on kehittynyt. Tämä ei ole mikään tällainen pieni asia, vaan se on asia, jota siis kuluttajat ovat halunneet, että kauppa kehittyy tähän suuntaan. Ja silloin meidän täytyy katsoa, millä tavalla me hoidamme sitä. Ja myös äh, katsoa tätä toimintasuunnitelmaa, tällaisen kestävän kulutuksen toimintasuunnitelmaa, niin että nämä asiat otetaan todellakin esiin. Ensinkin täytyy huomioida kuluttajan odotukset ja toisaalta huomioida ne seuraamukset, mitä tästä käyttäytymisestä syntyy. Ja komission mietinnössä on otettu esiin se, että vähittäiskaupan täytyy myös kantaa oma osuutensa niin, että saavutetaan EU 2020 tavoitteet, mutta tässä on todellakin paljon tehtävää. Ja te sanotte äh, tässä teidän äh, omassa äh, mietinnössänne mielestäni liian vähän tästä asiasta. Kysymys on ympäristönäkemyksistä ja, ja niistä ongelmista, mitkä siihen liittyvät, ja niitä ei saa ohittaa. Eli vastaamme kuluttajien toivomukseen, mutta kolikon toinen puoli on meidän kaiken kannettavina. Sitten toinen asia liittyy kuluttajien ja kaupan markkinoiden avaamiseen. Te puhutte siitä, että täytyy voida olla mahdollisuus toimia ja avata toimet, mutta silloin täytyy myös huomioida kaavoitus niin, että ei rakenneta vain kaupunkien ulkopuolelle, vaan että myös kaupunkien keskustat ovat haluttavia. Joten tämä täytyy ottaa huomioon sijoittautumisen vapaudessa, siis kaavoitus. Sitten mitä tulee sähköiseen kauppaan, me tiedämme, että kaikki, että sähköinen kauppa on liian vähäistä maaseudulla ja tämä liittyy myös digitaaliseen lukutaidottomuuteen. Monilla vanhemmilla ihmisillä, esimerkiksi naisilla, heillä ei ole pääsyä internettiin ja sen vuoksi meidän täytyy mahdollistaa se, että tätä parannetaan, koska sähköinen kauppa ei yksistään ratkaise maaseutujen ongelmia. Minä tiedän, että monissa pikkukylissä puhutaan tästä ja sitä, että eikö näitä pieniä kyliä voitaisi tukea. Ja tässä tulee taas kysymys valtion tuesta. Jos tämä tehdään liian vaikeaksi, niin silloin monet nämä pienet kaukaiset eristäytyneet alueet jäävät kaiken ulkopuolelle ja sen vuoksi pyytäisin, että komissio olisi hieman joustavampi näissä valtion tukivalvonta-asioissa. Ja sitten viimeinen asia, joka liittyy joustavaan työllistämiseen. Toki joustava työllistyminen on tärkeää, mutta siinäkin on nurja puoli. Eli kysymys on usein huonosti koulutetusta, koulutetuista henkilöistä, ja jos me haluamme kehittää tätä alaa edelleen, niin silloin täytyy modernisoida koko asioita ja silloin tarvitaan nimenomaan paremmin koulutettua henkilökuntaa. Ja sen vuoksi meidän tulisikin vaatia tätä alalta, että he investoivat enemmän työntekijöihin sen vuoksi, että digitalisoitumisen vanavedessä tarvitaan pätevämpää henkilökuntaa. Dankeschön, Frau Kiitoksia, Rova Ryle. Seuraavaksi puheenjohtaja Haava. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ryhmäni varjostelijan Onnamaiden mietinnöstä ja täytyy sanoa, että tämä on todella erinomainen pohja jatkaa työtä. Tähän mennessä hänen tekemänsä jo täysin oikea osoittaa, että meidän kannattiin ryhtyä toimintaan tässä kysymyksessä. Ja erittäin tärkeää on, että kuulemisen ja hänen tekemänsä työn kautta me voimme kehittää laajemmin vuoropuhelua tärkeän sektorin kanssa, koska niin kuin hän tässä osoittaa, dynaaminen, onnistunut, kilpailukykyinen, siis vähittäiskauppa, sektori ja toimitusketju, joka on ratkaisuroolissa, on tietysti aivan äärimmäisen tärkeää, kun halutaan tukea menestyksekkäästä kilpailukykyistä, sosiaalista markkinataloutta. On tähän liittyy monia eri elementtejä ja mielestäni Anna-Maria on ollut varsin rohkea eikä ole peräytynyt joidenkin vaikeampien kysymysten käsittelystä, joiden kohdalla markkinat eivät ehkä tarpeeksi hyvin toimi tällä hetkellä. Sitten mitä haluaisin tähän keskusteluun antaa, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että emme aliarvioi sitä seikkaa, että valtavia investointeja on tehty vähittäiskauppasektoriin kautta Euroopan. Ajattelen uusia tapoja välittää tavaroita, asiakkailla käytetään uutta teknologiaa ja kaikki tämä on hoidettu kilpailun paineessa. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että jos me haluamme jollakin tapaa puuttua, niin toimitaan varsin kevyesti, eikä itse asiassa sitten mennä heikentämään tätä dynamiikkaa ja aktiivisuutta sektorilla. Tämä on mielestäni varsin tärkeä asia ottaa esille, koska ei ole epäilystäkään siitä, että vähittäiskaupassa on monia vähittäiskauppia, jotka ovat todella aivan huippuja maailmanlaajuisesti. On varsin kilpailukykyisiä yrityksiä Euroopassa. Ja on luosin selvää, että huomattava määrä erittäin kilpailukykyisiä yrityksiä ja globaaleja toimijoita löytyy, jotka vievät ajatuksiaan ja malliaan muuallekin maailmaan ja tulee vähittäiskauppaan, joten eurooppalaiset investoivat Kiinaan, Aasiaan, USAhan ja muualle varsin aktiivisesti. Ja valmiutta heillä on liittyy siihen, miten hoitavat tätä toimitusketjua, koska markkinaolosuhteet pitää aina varsin hyvin, hyvin ottaa huomioon. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, mielestäni on tärkeää korostaa tässä mietinnössä sitä, että vähittäiskaupan hoitaminen menestyksekästä ei tarkoita vain sitä, että annetaan palveluita kuluttajalle, vaan myös uusitaan tehokkaasti, hoidetaan varastoita kunnolla, varmistetaan, että kuluttajat saavat ta- tavaraa varastossa silloin, kun sitä tarvitaan. Se on oikeanlaatuista, tuoretta ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat ratkaisevia seikkoja. Ja tässä tarvitaan myös taitoja, niin kuin Ruulakin sanoi, tässä on myös tärkeitä mahdollisuuksia luoda työpaikkoja kautta koko väitöskauppasektorin, mikä on kyse vain niistä ihmisistä, jotka näemme kaupassa käydessä. Joskus tämä unohtuu. Rova Koratsa Built on identifioinut tämän alueen, joka liittyy todellakin toimitusketjuun. Tuossa tässä esillä. Sitten asioihin, joihin voitaisiin vielä, jos voitaisiin varantaa tekstiä. Mielestäni kilpailukykyisen vähittäiskauppasektorin toteutuminen ja uuden teknologian käyttäminen ja myös se, että rohkaistaan ympäristöystävällisen teknologian ja tuotteiden myyntiin on myös tärkeää. Tätä kaikkea meidän pitäisi rohkaista. Ja minä olen huomannut että vähittäiskauppasektori on hiukan erillään näistä Brysselin poliittisista keskusteluista, niin itse asiassa meidän pitäisi tarkastella mahdollisuuksia yhdessä kehittää näitä teknologioita, saada aikaan parempia yhteyksiä innovatiiviseen maailmaan ja olla heidän kanssaan yhteistyössä yleensäkin jotta voidaan koota yhteen innovatiivisia tuotteita, teknologioita ja ratkaisuja niin, että ne hyödyttävät myös kuluttajia yksinkertainen esimerkki vaikka, koska mehän olemme jo käynyt hyviä mielenkiintoisia keskusteluita do it yourself, tee se itse äh, sektorin kanssa tai tällaisen kodisisustustyöryhmän kanssa. He näkevät suuren mahdollisuuden siinä, että voivat myydä tuotteita, jotka parantavat tai vähentävät e- energiankulutusta ja lisäävät ympäristöystävällisyyttä tämänhetkisessä talokannassa tätä jo lainsäädäntö pyrkii rohkaisemaan, mutta heillä on kyllä tässä ratkaiseva rooli ja mahdollisesti he voisivat olla mukana näissä innovaatioissa ja kehittää niitä eteenpäin. Heillä on markkinayhteydet, he voivat olla yhteydessä toimittajien kokonaisvaltaisesti ja sitten myös muilla alueilla. Täällä mainitaan pakkaussektori ja muut. On varsin monia eri tahoja, joilla teknologia täytyy edistää. Ja tiedämme, että esimerkiksi ra- radiotaajuuskastojen toiminnassa e, komissio on perustunut työryhmän. Nämä ovat ratkaisevia alueita, joilla pyritään parantamaan varastoinnin tehokkuutta ja annetaan myös kuluttajille tietoa ja varmistetaan tuotteiden seurattavuus. Sitten on muita julkisia toimintatapoja, jotka tähän liittyvät. Haluamme varmistaa, että että ei sitten seurata omaa henkilökohtaista kulutusta näillä laitteilla. Sisämarkkinoissa ole kyse vain kilpailukyvystä ja suhteista. Tämä on paljon laajempi pohjasta ja me olemme tarkastelleet sisämarkkinoita holistisesti Louis Grehin mietinnön kautta. Niin mielestäni on erittäin tervetullutta, että nyt tarkastelemme äh, vähittäiskaupan roolia ja otamme heidät huomioon, kun pyritään toteuttamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja tutkitaan näitä rinnakkaisia kysymyksiä, kuten ympäristöystävällisyys ja kilpailukyvyn parantuminen, ja pyritämme saamaan innovatiivisia tuotteita markkinoille. Siis muutamia pieniä tarkistuksia kyllä voitaisiin näistä tehdä. Ja sitten vielä lopuksi, koska huomenna odotamme näkevämme tämän sisämarkkinan toimenpidepaketin ja no, mehän olemme jo tehneet jotakin tarkistuksia, jossa liitetään myös tämä mietintö kyseiseen pakettiin. Ja ehkä mm, voisitte kertoa, kuuluuko joku näistä näihin avoin, avain toimiin, jotka kuuluvat tähän lopulliseen sisämarkkinatoimenpidepakettiin, jonka komissaari Barnier huomisiltapäivänä meillekin täällä julkistaa. Kiitoksia. Thank you <clears throat> very much. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Trenta Filides, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen kovasta työstään ja vakuuttaa hänelle, että teemme hänen kanssaan – mielellämme yhteistyötä seuraavassa varjoesittelijöiden tapaamisessa. Koska edustan UE-ryhmää, minun täytyy sanoa, että minun ryhmäni eh, vastustaa tiettyjä perusasioita. Sen vuoksi, että mielestäni tässä eh, lähestymistapa ei ole tasapainoinen niin, että kansalaisilla olisi keskeinen rooli. Täällä puhutaan markkinoiden edelleen avaamisesta ja keskittämisestä kaupunkialueille. Mielestämme tämä on yksittäisen tuottajan vastaista ja sehän on kuitenkin vähittäiskaupan ydin. Sen lisäksi on kysymys hinnoista, miten me tulemme sitä käsittelemään ja me tulemmekin esittämään tarkistuksia näistä aiheista. Kysymys siitä, miten avataan markkinat yrityksille ja kuluttajille kohdassa 14. Siinä puhutaan PK-yrityksistä ja lähikaupoista ja toreista ja niiden vähenemisestä. Suuremmat yritykset ovat valtaamassa markkinoita ja mielestämme tässä ei esitetä toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa PK-yritysten asema. Komission täytyisi katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät parantaakseen sellaisia toimenpiteitä, jotka olisivat nykyisen suuntauksen kääntäviä ja tukisivat enemmän pk-yrityksiä. Ja silloinhan myös kuluttajilla olisi parempi pääsy hyvien ja, ja kohtuuhintaisempien tuotteisiin. Sen lisäksi pitää puhua myös yrityksistä markkinoilla. Esittelijä puhuu tiettyjen yritysten hallitsevasta asemasta ja toki tällaisia riskejä täytyy vähentää. On mielestäni hyvä sanoa, että suurten yritysten dominoiva asema on yksi niistä tekijöistä, jotka johtavat epätasapainoon vähittäiskaupassa. Ja sitten mitä tulee työntekijöihin, minä uskon, että meidän tulisi äh, kunnioittaa työehtosopimuksia ja sitä, että varmistetaan, että ihmisillä ihmiset pystyvät elämään hyvää elämää äh, tarpeeksi korkeilla palkoin. Joten tulemme esittämään tarkistuksia ja äh, mielellämme teemme yhteistyötä esittelijän kanssa. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Ja sitten komissio saa puheenvuoron. Robert uh, <clears throat> Pevi. thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä viime kuukausina hänen kanssaan. Samoin kiittäisin varjoesittelijöitä. Me todella olemme iloisia tästä mietinnöstä, joka on saatu aikaan. Kuten te tiedätte, komissio yritti omassa kertomuksessaan toimia holistisesti ja otti esille erilaisia kysymyksiä ja onkin varsin rohkaisevaa nähdä, että IMKO-valiokunta ainakin esittelee ja varjoesittelijät ovat samaa mieltä tästä kokonaisvaltaisuuden tärkeydestä ja monet avainkysymykset ovat tulleet tässäkin tietysti esiin tässä kontekstissa sanoisin myös, että eurooppalainen toimintasuunnitelma sisä vähittäiskaupan alalla on tervetullutta ja sekä esitteli että varjoista on ottanut erilaisia kysymyksiä esiin, jotka pitäisi tähän strategiaan ottaa mukaan. Innovaation kohdalla on totta, että uskomme, että kyseinen sektori ei ole pelkästään tärkeä työnantaja, mutta tavallaan se toimii tällaisena osittaisena sisämarkkinoilla itse, koska toimitusketju, joka tavaroita välittää, on olennaista siinä, mitä yritämme saavuttaa, nimittäin toimivammat sisämarkkinat. Olen myös tyytyväinen siihen, ja tiedän, että valiokunnalle tämä on erittäin tärkeä kysymys, nimittäin äh, nämä toimenpiteet ovat täysin erillisiä ja monet tietävätkin, että kilpailukykyiset vähittäiskaupan edustajat johtavat sähköistä kauppaa EU-ssa. Ja tästä olemme myös varsin tyytyväisiä yritän nyt olla mahdollisimman myönteinen, koska sitten joudun vastaamaan kysymykseen, jonka puheenjohtaja esitti. Enkä voi vastata niin kuin yleensäkään, nimittäin mitä löytyy tästä sisämarkkinoiden toimintapaketista, toimintapaketista. Kuuntelin vain huolella ja olin Mm, olen kokousta muuten komissarin kanssa tämän iltapäivänä tulen välittämään nämä ajatukset tähän iltapäivän kokoukseen. Niin sitten lopuksi vielä arkaluontainen kysymys, nämä sopimussuhteet yritysten välissä suhteissa. Ensin sanoisin, että niin kuin parlamentti tietää, tämän Tästä on käyty e, eloisaa keskustelua, erityisesti elintarvikeketjun yhteydessä. Tehän tiedätte, että tästä on otettu erilaisia kertomuksia ja raportteja, ja komissio on painostettu sen suuntaisesti, että tämä reagoisi näihin. Sitten tällä hetkellä keskustellaan, niin kuin esittelijä itse selitti, sidosryhmien, sidosryhmien kanssa, mitä tulee korkeaan elintarviketyöryhmään ja asia tarkastellaan, niin sidosryhmät ovat samaa mieltä ja suhtautuvat myönteisesti ja tehdään erilaisia ehdotuksia neuvottelupöydässä ja on sovittu jostakin perusperiaatteista jo. Jotta tässä onnistutaan, niin ajatus on tärkeää tässä ottaa huomioon. Me toivomme, että he pystyvät saamaan tämän aikaan ennen vuoden loppua ja siksi niin kuin täälläkin on tänään aamuna sanottu, me emme haluaisi ennalta arvioida keskustelu lopputulosta ehdottamalla aloitteita tällä alueella liian varhain, joten me ehdotammekin tiedonantoa ensi syksyksi. Ja mitä sitten siinä saadaan aikaan on, että ei vain käsitellä horisontaalisemmin näitä ongelmia, koska kysymys otettiin aina erikseen esille elintarviketoimitusketjun yhteydessä. Tehän tiedätte, että tämä on paljon laajempi kysymys kuin tämä. Tämä ei liity pelkästään vähittäiskauppaan, vaan myös pk-yrityksiin. Ja me haluamme ottaa tämän asian selvästi esille tulevassa tiedonannossamme. Ja komissio ei ole vielä tehnyt yhtä asiaa, mikä pitäisi nimittäin pohtia, miten jäsenvaltiot ovat pyrkineet korjaamaan ongelmaa kilpailulainsäädännön kautta esimerkiksi, ja tässä yhdyn siihen, mitä Ruva Koratsa sanoi, myös tällaisia itsesääntelyä toteutusjärjestelmiä pitäisi rohkaista, koska jollakin alueella olemme kuulleet, että ne voivat toimia varsinkin tehokkaasti. Emme millään ehdota sellaista, etteikö tämä olisi tärkeä kysymys, mutta olemme samaa mieltä varmaankin mietinnön yleistä sävystä sikäli, että meidän pitää tarkastella asiaa varsin huolellisesti ennen kuin päätämme minkä tyyppistä Euroopassa toimintaa tarvitaan vai tarvitaanko milla, minkäänlaista ja pitäisi myös rohkaista eri osapuolia ottamaan käyttöön oikeudenmukaisempia, tehokkaampia mm, liiketoimintamalleja. Sehän hyödyttää kaikkia, parantaa innovaatiota, kestävyyttä, kuluttajasuojaa ja niin edelleen. Joten tämä on tämän aloitteen tila tässä het- tällä hetkellä ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia. Rova Koratsa Bild. Let me... Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti muutaman tärkeä asia, joka täällä on otettu esiin. Haluan kiittää komissiota vielä kerran erinomaisesta yhteistyöstä. Olen iloinen, että olemme päässeet näin pitkälle. Minusta on tärkeää kunnioittaa lähipäätösperiaatetta ja olen siihen pyrkinyt keskittymään tässä mietinnössä. Eli siis niihin asioihin, joissa voimme todellakin saada aikaan muutoksen yhteisön tasolla – en usko, että lähdetään tässä käsittelemään työntekijöiden ja työnantajan välisiä asioita tai työehtosopimuksia. Niitä asioita mielestäni ei pidä käsitellä yhteisön tasolla, mutta olen samaa mieltä kanssanne siitä holistisesta lähestymistavasta ja siitä, että työmarkkinajärjestöt ovat saaneet itse aikaan parannuksia ja että pyritään parantamaan sosiaalista vastuuta ja myös ympäristövastuuta. Olen itsekin ollut positiivisesti yllättynyt näissä äh, kuulemisissa, kun kävi ilmi, miten paljon tapahtuu ja miten moniin toimenpiteisiin on ryhdytty ja miten paljon erilaisia foorumeita äh, on esimerkiksi kestävän kulutuksen vuoropuhelulle yrityssä yhteisön omasta tahdosta. Ja tällä tavalla he kykenevät vaihtamaan parhaita käytänteitä ja viemään niitä eteenpäin. Ja näen todellakin, että näin tapahtuu. Ja mielestäni tällaista pitää tukea. Sitten koko tämä malli, tämä yritysmalli. Me olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä Eurocon kanssa. Heidät kutsuttiin mukaan ja, ja odotan todellakin teidän tarkistusta. En ole varma, täysin, että sopiiko se tähän kontekstiin, mutta toki tarkastelen sitä. Sitten haluaisin tässä sanoa hei Mortenille, <laughs> Lökegoodille. Olemme samaa mieltä näistä prioriteeteista ja että ennen lainsäädäntö toimenpiteitä. Meidän pitäisi selvittää muunlaiset toimenpiteet ja pyrkiä saamaan parempi kuva siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten kiitokset edustaja Ryylelle. Tämä vihreä merkintä odotan teidän tarkistustanne siitä, minulla oli se alun perin mukana, mutta tilan puutteen vuoksi jätin sen pois. Kestävä kulutus on agendan keskiössä ja toivon mukaan kykenemme sitä heijastelemaan tässä mietinnössä, koska minä uskon, että se on hyvin tärkeä asia ja kaupalla on suuri vastuu siitä, että käytetään innovatiivisia tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. Samoin kuin myös toki energiatehokkuus, liikenne ja elintarvikkeiden tuhlaus ovat mukana. Ja tämä tulee olemaan meidän suosituksemme komissiolle, eli siis osa kestävää kulutusta otettaisiin mukaan. Te sanoitte, että teistä jakelijat eivät olisi tässä tavallaan mukana, mutta toki heillä on vastuunsa, kun tasapainotetaan puhtaita kaupallisia intressejä samalla kun taistellaan esimerkiksi diabetesta tai ylipainoa vastaan ja että tämä kuuluu myös meille eikä ainoastaan terveyssektorille. Sitten Guen kollega. Pyytäisin, että te hieman selventäisitte, mitä te tarkoitatte, kun mietinnössä puhutaan keskittymisestä kaupunkialueille jos te, ehkäpä te ymmärsitte hieman väärin, koska en, en, en, en, en tätä tarkoittanut. Minä todellakin uskon, että asialle on tehtävä jotain ja hyvä, että otitte tämän esiin. Samoin kuin edustaja Ryyle myös paikalliset pikkukaupat, marketit eh, ja toisella puolella sitten nämä suuret marketit. Pyydän, että komissio tarkastelee asiaa hieman enemmän. Minusta meillä pitäisi olla hyvä vuoropuhelu myös kiinteistöjen omistajien ja yksittäisten kauppojen ja ostoskeskusten kehittelijöiden kesken. Tämä on Ruotsissa suuri ongelma. Tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu, enkä minä usko, tai no siis odotan teidän tarkistuksenne toki, mutta en ole vakuuttunut siitä, että tällaiset kompensatoriset menetelmät olisivat paras keino tukea pk-yrityksiä, mutta toki voimme tarkastella asiaa. Kiitokset Malcolmille hänen tuestaan ja kauniista sanoistaan. Olen samaa mieltä siitä, että innovaatioiden tulisi olla keskiössä ja tuoda esiin nämä kilpailukysymykset. Odotan sinun tarkistuksesi aiheesta. Koko tämä hyvät, hyvä osaaminen, pätevyys on tärkeää. Minä sanoin alussa, että ei tämä ole ainoastaan huonojen, huonosti koulutettujen työpaikka, vaan päinvastoin. Mutta ymmärrän teidän viestinne, että meidän pitäisi rohkaista vähittäiskauppaa panostamaan enemmän työntekijöidensä pätevyyteen ja koulutukseen. Odotan teiltä tarkistuksia aiheesta. Sitten kysymys siitä, miten paljon väittäiskauppa on priorisoitu komissiossa. No, nimenomaan EPPn tuella olemme voineet puhua komission jäsen Barnierin kanssa. Ja olen iloinen siitä, että puheenjohtaja Malcolm Harbour tukee meitä. Me olemme pyytäneet häntä ottamaan huomioon yhtenäismarkkinalainsäädännössä myös vähittäiskauppa prioritoineessa ja kiitän siitä komissiota. Olen avoin kysymyksille ja odotan innolla tapaamista varjoesittelijöiden kanssa. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla, että me elämme protektionismin lisääntyvää kautta, eikä Eurooppa kilpaile globaaleilla markkinoilla, joten minusta minulla on tässä aikamoinen vastuu tämän mietinnön yhteydessä, kun täytyy muistaa, että Euroopalla täytyisi olla osaajia ja mestareita myös globaaleilla markkinoilla. Meidän täytyy olla kilpailukykyisempiä, luoda lisää työpaikkoja paremmin toimivan vähittäiskauppasektorin kautta. Bild. Um. Kiitoksia Rona Koratsa Bild. Tarkistusten aika, jättöaikaraja on 19. toukokuuta kello 12 ja me äänestämme 25. toukokuuta sitten seuraavaan Tästä kohtaan ja pyytäisin puheenjohtajamme jatkamaan. We close the meeting. Even... Ai, me lopetamme kokouksen, on sen parempi. Oh, please be back today afternoon. Tulkaa paikallisten iltapäivällä uudestaan. Sitten herra Bartserin mietinnöstä kuuleminen maatalous ja metsätalous ajoneuvot.